Uh, Hyvät kollegat, jos teille sopii, voimme jatkaa aivan heti tätä meidän ekon kokoustamme. I would like to adopt the agenda first. Haluaisin ensin hyväksyttää esityslistan. Paljon kiitoksia. I don't have announcements. Minulla ei ole mitään ilmoitettavaa. Paljon kiitoksia. Ja nyt katsotaan, voisimmeko siirtyä eteenpäin. Onko esittelijä paikalla? Olkaapas hiljaa. Onko edustaja Morel paikalla? Ei taida olla. Ah, yeah, Mr. Mato. Yeah, no, Mr. Ei kun kyseessä olikin puheenjohtaja korjaa, pahoittelen. Edustaja Mato on esittelijänä. Joten me voimme aloittaa me nyt aloitamme minuutin ajoissa, mutta tämä ei ehkä ole mikään hirvittävä ongelma. Tässähän on paljon asiaa ja vain tuntiaikaa. Kyseessä on siis yhteinen ALV-järjestelmä ja väliaikainen yleisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismi palveluissa ja hyödykkeissä. The rapporteur is Mr. Mato. And please... Esittelijä Mato, olkaa hyvä. President. Kiitos puheenjohtaja. La creación de... Hyvää iltaa kaikille. Tämän yhden järjestelmän luominen ja yhden alvialueen luominen on asia, jonka kaikki ymmärrämme ja meidän pitää nyt saada yksi lopullinen järjestelmä aikaa arvonlisäverolle. Sitä voidaan käydä kauppaa EU-yritysten välillä, että voidaan korottaa nykyinen järjestelmä myös joka oli alun alkujaankin siirtymäjärjestely sopimuksen mukaan, joka tehtiin parlamentin neuvoston välillä. Tuo lopullinen ALV-järjestelmä perustuisi tähän periaatteeseen, että maksettaisiin tuossa kohdemaassa tuo vero, kun tällä hetkellä se tapahtuu valtiossa, jossa, tuot, jossa tuotteet tulevat. Siellä alvi maksetaan tällä hetkellä – Tämä olisi merkittävä muutos ja tämä voisi, voi kestää jonkin aikaa ennen kuin päästään tähän. Komissio on tunnistanut, tunnustanut, että ehkä kannattaa työstää rinnakkain toistakin aloitetta. Tarvitaan pitää torjua petoksia arvonlisäveron alalla ja pitää yrittää kerätä tuota arvonlisäverovajetta sitten No nyt ollaan päästy korkeisiin lukuun 160 miljardia euroa. On tuo rajat ylittävän petoksen määrä 150 miljardia euroa. Ja tämä on Sitten johtanut siihen, että kahden erityyppisiä transaktioita ole sisällä – toisaalta niitä transaktioita, joihin arvonlisäveroa ei kohdistu. Sitten toisaalta on niitä tavaroita, joihin kohdistuu lisäveroa tuossa kohdemaassa, joten tässä ehdotuksessa voidaan panna täytäntöön tällainen väliaikainen mekanismi, jossa arvonlisäveroa ei maksa ostaja, vaan tuo tavaran toimittaja. Tämä olisi siirtymämääräys ja 17 500 euroa suoraan ja arvo. Tämä on melko yksinkertainen ehdotus, kuten näette. Halusimme säilyttää hyvin samantyyppisen linjan kuin oli neuvoston kanssa, mutta tiettyjä suojatoimia kuitenkin tarvitaan ensinnäkin. Toimenpiteitä pitäisi käyttää vain niissä jäsenvaltioissa, joissa on alijäämä tuolla alalla 5 prosenttia prosenttia tuon EU-keskiarvon puolella on tuo vaje ALV-kannossa. Sen takia komission pitäisi käyttää tuota järjestelmässä tapauksissa ja loppuun. No, puhuin tuosta järjestelmän siirtymäluonteesta. Ja tähän tarvittaisiin tiettyjä määräaikoja sitten kesäkuun 2022, jotta tämä pilottihanke päättyisi siis silloin. Me uskomme, että olisi mahdollista työskennellä tällaisen järjestelmän puitteissa, mutta ymmärrämme myös, että tässä pitää ottaa muitakin näistä huomioon ensinnäkin. Arvonlisäveropetokset, ne eivät saisi siirtyä sitä esivuodesta toiseen jäsenvaltioon. On no, muitakin vaihtoehtoja, pitää olla hyvin varovaisia näissä kysymyksissä. Lisäksi haluamme varmistaa, ettei nämä yhteiset ponnistukset pitää tehdä, jotta päästään lopulliseen arvonlisäverojärjestelmään. Ne pitää taata nämä kaksi aihetta, jotka sitten, niistä on samaa mieltä. Varmasti on sellaisia ryhmiä, jotka eivät puolla tätä lähestymistapaa, mutta olen varma, että voidaanko tehdä hyvää yhteistyötä toivottavasti vartijoiden kanssa. Pääsemme hyvään sopimukseen. Ja meidän pitää aloittaa tämän työstämistä heti ja pitää toimia melko nopeasti, jos ongelmia ei tule. Kiitos. I don't know if for the S&D someone... Paljon kiitoksia SNDn puolesta. Joku pervons. Beres kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Kaikki varmaankin muistavat, että tämä on sellainen asia, joka on ollut jumissa kaksi vuotta erään äh, jäsenmaan takia neuvostossa yksi mielisyysvaatimuksen vuoksi ALV-tapauksessa kaikki pyrkivät löytämään tapoja ratkoa vaikeudet, erityisesti petokset ja tämä käännetty verovelvollisuuden mekanismi esitellään mielenkiintoisempana mekanismina, mutta me SND-ryhmässä emme usko, että se sitä on. ALVn järjestelmän petoksia vastustaaksemme meidän pitäisi siirtyä lopulliseen järjestelmään. Tehän tiedätte, että muitakin asioita on otettu ikään kuin panttivangiksi, jotta saataisiin päätös aikaan tämän käännetyn verovelvollisuuden suhteen jäsenmaiden kesken. Minä olen käsittänyt, että esittelijä on ottanut inspiraatiota paljon siitä sopimuksesta, ilmeisesti joka neuvostossa on ollut käsittelyssä, mutta minä en käsitä, miksi Euroopan parlamentti kärsisi tällaisista panttivanki juonista neuvostossa ja mielestäni meidän ei pitäisi tällaista käännetyn verovelvollisuuden mekanismia tukea. Se ei ole mikään tulevaisuuden ratkaisu, vaikka minä ymmärrän, että tämä sopimus neuvostossa on väliaikainen sopimus mutta minä en nyt voi tässä yhteydessä, kun täällä ei meidän esittelemme ole, vielä sano mikä on loppullinen kanta. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Komissionetus on hyvä. On oikein, että jäsenvaltioilla olisi, tämän yht, olisi tällainen yleinen käännetty verkosuus tai siis kun äh, tällaista tarjotaan sellaisia, jotka sitä haluavat, se on hyvä asia, tämä on tärkeä ja järkevä väline, kun torjutaan ALV-petoksia. Tiedämme kaikki, että tämä rajat ylittävä ALV-petostoiminta on yhä enemmän läsnä sen takia, että pitää torjua nopeasti. Sen takia minusta komission ehdotus on kuitenkin, se pitäisi kriittisesti, kun tätä käännettyä sovellettaisiin vain silloin, kun petos tai tämä ALV-aukko on tietyssä suuruusluokassa ja se tietysti suuruusluokan ja kun se on melko huolestuttavalla tasolla minusta, Tämä pitäisi olla kunkin jäsenvaltion päätös, jos se uskoo, että ALV-petos on niin merkittävä, että kääntöisen velvollisuuden soitaminen on tarpeen. Jos on sitä mieltä jäsenvaltiona, että sitten tällä on ongelmia paremmin, niin sitten pitäisi olla myös vapaus toimia näin tietysti tässä sitten kysymystä paljon. Tässä voi syntyä sitten ongelmia järjestöjen välisillä, välisissä eroissa, kun sotan käynnissä tai sitten ei ole tässä. Komissio sanoi, että kun ongelmia ilmaantuu, niin sitten kielletään suoranaisesti tämä käänteinen velvollisuus. No tämä on minusta väärä tapa toimia. Komissio ei saa kieltää asioita tai peruuttaa, vaan komissio pitää tehdä ehdotuksia siitä, miten nämä esimerkiksi ongelmat voidaan ratkaista. Tässä on eri toiminnallisuuksia kuin vain tarvita käänteistä tai sitten ei usko myös, että tarvitsemme lisää aikaa. 22 ei riitä. Tähän liittyy myös kustannuksia vai jäsenvaltioille, vaan myös yritykselle, jos halutaan siirtyä käänteiseen verovelvollisuuteen. Sen takia puolella siitä, että tuota määräaikaa siirretään kauemmaksi kuin vuoteen 2022 tässä kohtaa kaikki. Kiitos esittelijälle mietinnöistä. Unohdin kiittää häntä alussa. Thank you um, for the Alde. Kiitoksia. Edustaja Giisaki Aldesta, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin ilmaista tukeni tälle direktiiviehdotukselle, joka auttaisi jäsenvaltioita taistelemaan ALV-petoksia vastaan ja samalla pystyisimme paremmin raportoimaan ALV-asioista. En mene nyt yksityiskohtiin, koska aikaa on rajallisesti. Haluaisin kuitenkin todeta, että kun miettii, minkälaisia neuvotteluja käydään nyt tästä uudesta ALV-järjestelmästä, niin on järkevää rajata tätä yleistä käännetyn verovelvollisuuden mekanismia. Kuuntelin mielenkiinnolla, mitä herra Lukke tässä sanoi, eli että tämä pitäisi ehkä olla pidemmäksi aikaa. Enpä tiedä, mutta neuvostohan ehdotti rajaamista, tämä mekanismi rajaamista kesäkuuhun 2022. Yksi asia ainakin pitää parlamentin kannanmuodostuksessa päättää ja se on se, että olemmeko samaa mieltä mietintöluonnoksen kanssa siitä, että komissio tekisi lopullisen päätöksen siitä, voiko jäsenvaltio käyttää tätä mekanismia vai ei. Neuvosto sen sijaan kamppaili pitkän aikaa tämän kohdan kanssa ja on nyt sitten tullut erilaiseen lopputulokseen, sopimukseen, siitä, että neuvosto tekee lopullisen päätöksen komission ehdotuksen pohjalta. Minä tukisin tässä tätä neuvoston kantaa. Uskon, että neuvoston kanta sisältää tarvittavat turvaamistoimet raportoinnin ja läpinäkyvyyden osalta sen varmistamiseksi, että kun tätä yleistä käännetty verovelvollisuuden mekanismia sovelletaan, se ei millään tavoin vahingoita sisämarkkinoita. Ja siksi parlamentin minun mielestäni pitäisi tässä tukea neuvoston kantaa. Odotan innolla lisäkeskustelua tästä asiasta ja kannustan valiokuntaa työskentelemään tässä asiassa oikein nopeasti, jotta parlamentin kanta saadaan joulukuuhun mennessä kuntoon. Kiitos. Thank you. Kiitoksia, Molly Scott Cato. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Me jaamme huolen siitä, että tulomenetyksiä ALV-petoksista koituu ja jaamme myöskin vakaumuksen siitä, että meidän täytyy löytää nopeasti toimeenpantavissa olevia lyhyen aikavälin ratkaisuja tämän petoksen torjumiseksi, kunnes meillä on lopullinen ALV-järjestelmä käynnissä. Tämän vuoksi me olemme tukeneet tätä käännetyn verovelvollisuuden mekanismia, että jota voisivat käyttää sellaiset jäsenmaat, joilla oli perusteltuja syitä äh, uskoa, että petoksia tapahtuu, mutta yleistä käännettyä verovelvollisuutta me tuemme, sillä tämähän mm, hajoittaa äh, verojärjestelmä yleisesti ottaen ALV-vero äh, jakautuu koko järjestelmään ja tämä koskettaisi nyt vain kuluttajia ja Ähm, vähittäismyyntiä. Meillä on kuitenkin talouden ketjussa melkoisen paljon suhteellisen luotettavia toimijoita. Tämän lisäksi ALV äh, verotaso vaihtelee hyvin paljon eri jäsenmaissa ja äh, me emme todennäköisesti pääse poistamaan petoksia täysin. Ne siirtyvät vain todennäköisesti äh, naapurimaihin ja luo ovat markkinoiden vääristymisiä, kun erät tarttuvat tähän verovelvollisuuden käänteisen mekanismin toisen eivät. Siksi olemme sitä mieltä, että kohdennettu käänteiden mekanismi voi olla hyödyllinen. Olemme sitä mieltä, että tämän järjestelmän yleistäminen ei puutu ongelmaan kokonaisuudessaan ja siihen liittyy riskejä. Olemme komission kanssa samaa mieltä siinä, että paras vaihtoehto olisi verottaa yritysten välisiä rajat ylittäviä ähm, toimia samalla tavalla kuin Euroopan unionin Äh, sisäisiä. Meidän pitäisi kuitenkin tästä huolimatta pitää äh, nykyinen ALV-järjestelmä pääpiirteittäin äh, koskemattomana. Me myöskin olemme sitä mieltä, että tässä uhataan sisämarkkinoiden lopullisen yhtenäisen ALV-järjestelmän syntymistä. Ja olen tässä Pervanshin kanssa samaa mieltä, että meitä ei saisi ottaa neuvoston päätöksenteon panttivangeiksi, vaan poliittisista syistä olemme jälleen kerran huomanneet, että yksimielisyyssääntöä käytetään tarpeellisen lainsäädännön edistyksen jumittamiseksi. Ja tätä tehdään tavalla, jota ei voida hyväksyä kaikista näistä syistä. Me tulemme tähän ehdottamaan, tähän teidän pitäisi päättää, teillä oli vain kaksi minuuttia. Me tulemme yhä osallistumaan aivan eh, eh, kaikilla hyvällä tahdolla tähän keskusteluun, mutta vastustamme ehdotusta. Paljon kiitos kuvasta Maria Matias, hänellä paikalla ENF Barbara Kappel, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Me tai minä olemme tyytyväisiä tästä komissioneuvoston ehdotuksesta nyt pitää toimia nopeasti, kun katsotaan kuinka paljon alvepetoksia tässä nyt on liikkeessä. Sen takia tuen tätä voimakkaasti että tietyn kriteerein käänteistä verovelvollisuuden mekanismia voidaan soveltaa. Erityisesti tämä pätee sellaisiin maihin, joissa arvonlisäverokuilu ko- kohtaa paljon karselipetoksia, Tiedämme, että käänteinen mekanismi kohdistuu erityisesti PK-yrityksiin ja tuo niille paljon lisähallinnosta taakkaa. Sen takia on järkevää rajoittaa tätä tieltä osin. Ja 30. kesäkuuta 2022 mennessä tämmöisiä päättää, no miinusta. tästä pitää vielä keskustella. Yleisesti ottaen odotan tältä sääntelyltä, että se pannaan täältä hyvin nopeasti. Lisää tuloja jäsenvaltioita se tuoda ja se on hyvin myönteistä. Senpä takia olen iloinen, tai siis odotan iloa tätä yhteistyötä. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia, ellei meillä ole puheenvuoropyyntöjä ilman puhujalistaa. Annan edustaja Maatalle uudelleen puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia kaikille puheenvuoron käyttäneille. Meillä on jo paljon yhteistä tässä asiassa ja se on se, että me haluamme kunnollisen järjestelmän ja haluamme todella äh, saada aikaan järjestelmä, jolla on vaikutusta niihin asioihin, joita haluamme. Eli haluamme kunnollisen tehokkaan järjestelmän, ja kuten Peräs ja muutama muu tässä mainitsivat. Jos me torjumme neuvoston kannan paineen, paineen vuoksi, niin silloin olemme vaikeassa asemassa, mutta ei tässä kannata mihinkään panttivangin asemaan tosiaan neuvostoon nähdenkään asettua. Minusta tämä olisi hyvä ratkaisu. Saadaan aikaan jonkinlainen määräaikainen raja. Jotkut tässä sanoivat, että mitään tällaista määräaikaa ei tulisi olla, mutta jos tätä laajennetaan liikaa tai, tai kavennetaan liikaa, niin silloin emme välttämättä saa käytännössä aikaan mitään lopullista järjestelmää, eli siksi tällainen deadline on tässä tärkeä. Ja vielä siihen, mitä tässä sanottiin tästä estävästä mekanismista, niin tämä turvaamisjärjestelmä, joka tähän on tuotu, varmasti pitää huolta siitä. Minusta tämä on ratkaisu, ei ehkä paras mahdollinen. Paras ratkaisuhan olisi olisi saada se lopullinen järjestelmä, mutta kun sellaista ei ole, niin tämä on kuitenkin yksi askel eteenpäin. Ja se huoli, että tämä johtaisi muun tyyppisiin petoksiin, no e- enpä tiedä minkälaisia petoksia ne sitten olisivat ja että petokset siirtyisivät muihin maihin. Minusta ne suojakeinot, joita tässä on, niin ovat tehokkaita. Teemme edelleen töitä tämän, tämän luonnoksen parissa mietintöluonnoksen parissa ja on hyvä nähdä, että tälle on jo tukea ja toivottavasti asia saadaan päätökseen ennen vuoden vaihdetta. Olen avoin ehdotuksille, jos teillä sellaisia on, mistä ryhmästä tahansa, vaikka ette kannattaisikaan tätä mekanismia. Paljon kiitoksia. Aikataulu on nyt seuraavanlainen tarkastusjättämisen äh, takaraja 5. Äh, marraskuuta kello 5, 26. ja 7. marraskuuta tarkastusten äh, tarkastelu ja sitten Ekon äänestys Nyt siirrymme seuraavaan asiaan, mutta edustaja Rutsi ei ole kentällä paikalla vielä, sillä hän on tuolla täysistunnossa. Toivottavasti hän pääsee paikalle nopeasti. Hyvin pienen tauon pidän nyt. Hän on siis seuraava esittelijä. You want to, someone of you want to replace Mr. Loons? Haluatteko edustaja Loons minut korvata täällä?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 Um, so, now... Nyt esittelemme pääsekin paikalle, joten pääsemme siirtymään eteenpäin kohtaan kuusi koskien sääntöjä, joiden tarkoitus on helpottaa taloudellisen tai muun tiedon käyntiä rikosten ehkäisyyn ja tutkintaan. Meillä on edustaja Lune Sander esittelijänä tässä. Mm, vetovastuussa on libe Edustaja Luunas, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Puhun täysistunnossa. Yritän olla käyttämättä neljää minuuttia ja puhumaan lyhyemmin tänä iltana. Tämä koskee siis rahoitustietojen saatavuutta. Se on tärkeää, jos tarkastellaan rikostutkintaa, sen takia erityisesti pitää katsoa artiklaa 7-10. Näitä artikloita, nämä ovat ne artiklat, jotka ovat ehdotuksen ytimessä. Ne liittyvät tietojen vaihtoon toimivaltaisen välillä, eli rahanpesuselittelykeskukset ja Europol. Ja sitten joka kerta, kun katsotaan näitä kysymyksiä, niin kysymys kuuluu, valitaanko pakollinen tietojen vaihto näiden toimijoiden välillä, ja jos kyllä, niin onko sitten poikkeuksia vai tietysti tehdä päinvastoin ja tehdä tästä kaikesta sellaista, että heillä on oikeus vaihtaa tietoja, jotta tämä ei olisi pakollista, vaan se olisi heistä kiinni tuo päätös. Henkilökohtaisesti uskon, että meidän pitäisi ottaa tähän vivahteikas lähestymistapa, mutta totta kai olen valmis kuuntelemaan varjostelujen kantoja näistä kysymyksistä, mutta suhtaudun hyvin avoimesti tähän kaikkeen. Haluaisin nyt keskittyä puheenvuorossani kolmeen artiklan, 7, 9 ja 10. Artikla 7 tietopyyntö toimivaltaisen viranomaiselta rahanpesuselvittelykeskukselle. Tuossa artiklassa järjestyksessä yleisesti huomataan, että komissio valitsi tuon maksimalistisen lähestymistavan tietojen vaihdosta ottamatta huomioon tuon operatiivisen riippumattomuuden FIU-keskuksissa. No, kun ymmärsin, että tämä on tärkeä aihe, tämä operatiivinen riippumattomuus, sitä on korostettu aikaisemmin rahanpesuvastaisessa direktiivissä, mutta myös äh, FATF-ryhmän äh, teksteissä. Sen takia näitä sanamuotoja nyt toistunut aikaisemmissa teksteissä siis tässä – erityisesti jos esim. tietoja vaihto saattaa vaarantaa millään olevaa tutkintaa. Sitten seuraava artikla 9 liittyy tietojen vaihtoon sitten rahanpesuselvittelykeskusten ja jäsenvaltioiden välillä. Ja tässä mielessä halusin korostaa sitä, että periaatteessa tuen alkuperäistä komission ehdotusta vahvistettiin parannettaisiin tietojenvaihtoja rahanpesuselvittelykeskusten ja muiden toimijoiden välillä tuon verkoston kautta, mutta kuten uskon, että tässä tapauksessa on tärkeellistä sanamuotoja siitä, miten tai millä ehdoin vastaanottavat selvittelykeskukset pitäisi käyttää noita tietoja. Meidän pitää vahvistaa myös luottamusta ja luottamusta selvittelykeskuksiin, erityisesti kun niiden on tosi pakko vaihtaa tietoja. Hyvä tietää, että ne tietävät, mitä noiden tietojen kanssa sitten käy, mihin tarkoitusperin niitä käytetään sitten sen vuoksi. Ja ne jättänyt tarkistuksia tästäkin perustuen taas rahanpesuvastaisen direktiivin sanamuotoihin, jotta oltaisiin johdonmukaisia lainsäädännössä ja sitten lopuksi artikla 10 tietojen vaihtoa selvittelykeskusten ja Europolin välillä. Voin puhua tästä lyhyesti. Emme tarkistaneet tätä artiklaa. Me tuemme vahvempaa yhteistyötä selvittelykeskusten ja Europolin välillä. Kotimaani esim. Belgia. No, että meillä on erittäin hyvä yhteistyötä Europolin kanssa ainakin. Näin he sanovat minulle ja näin olen kuullut, mutta keskustelua käydään siitä, että pitäisi olla pakollinen vapaa kaikista näistä seikoista. Olen valmis etsimään laaja enemmistöä parista, joten odotan innolla kommentteja. Niin kiitos. Näin, no puhuin neljä minuuttia, mutta oli miten oli. Thank you very much. So, uh... Paljon kiitoksia EPP-ryhmän puolesta. Markus Weber. I will speak on behalf of Tom van de Kande. Kiitos. Paljon kiitoksia Tom Vannekindelainen kanssa puolesta puhun ja hän kiittää tästä erittäin hienosta mietinnöstä moneen kertaan. Me Euroopan parlamentissa olemme vaatineet helppoa tiedonvaihtojärjestelmää työvoimavaltaisten viranomaisten välille ja pana ja taakse kuulemisissa Toistuvasti korostimme sitä, että taloustiedusteluyksiköiden yhteistyötä puuttuu, ja kuten, ja näin on myöskin rahanpesun selvittelykeskusten Europolin välillä, panavaliokunta myöskin korosti tätä asiaa. Tiedonvaihto on erityisen tärkeässä roolissa, kun vastustamme rajat ylittävää rikollisuutta, myöskin terrorismia ja rahanpesua tiedon puute aiheuttaa sen, että me menetämme mahdollisuuksia tutkia vakavaa rikollisuutta, menetämme mahdollisuuksia estää terrorismia ja muita vakavia rikoksia. Monet tutkinnat päätyvät umpikujaan tai niiden aikataulut ongelmiin, koska ei ole riittävää taloudellista tietoa käytössä. Tästä syystä Tom haluaisi kiittää komission lähestymistapaa tähän asiaan ja sitä, että toimivaltaiset virka, viranomaiset saisivat pääsyn tietoihin. Kuitenkin samaan aikaan hän tunnustaa sen, että rahanpesun selvittelykeskus toimivat sama, eri tavoin eri jäsenmaissa. Ja myöskin näiden selvittelykeskuksen täytyy säilyä autonomisia riippumattomina. On erityisen tärkeää, että löydämme tasapainon eri virastojen ja elinten vastuiden välillä, jotta voisimme saada tehokkaampaa äh, rikosten tutkintaa aikaa. Tom siis äh, haluaisi antaa rahanpesun selvittelykeskukselle mahdollisuuden harkita tiedon äh, siirtoa tai analysoida sitä, voisiko tämä vaikuttaa negatiivisesti käynnissä olemaan tutkintaan, tai olisiko tiedon antaminen jonkin oikeus- tai luonnollisen henkilön intressien vastaista tai liioteltua tai onko pyynnön perustelu pitämätön. Ja tämän lisäksi Euroopan tietosuojaviranomainen korostaa sitä, että on hyvin tärkeää suojella tietoja ja rahanpesun selvittelykeskusten kompetensseja. Siksi Tom näitä asioita myöskin haluaa tarkastella, kun hän tulee esittämään tarkistuksia. Paljon kiitoksia. Thank you. Paljon kiitoksia. SND-ryhmän puolesta seuraavaksi arvatkaapa kuka. Hard life of coordinators. Koordinaattorin rankkaa elämää ja niinhän se on puheenjohtajallakin. Apologize as he's... Jeppe Kofod pahoittelee, että ei päässyt paikalle logististen ongelmien vuoksi. Toivottavasti tämä ei ole kopipeistaus edellisestä puheesta, enpä ole varma. SED-ryhmä tervehti tätä komission ehdotusta ilolla, jotta saadaan paremmin vaihdettua tietoa talousrikosten estämiseksi. On selvää, että nykylainsäädäntö rahoitustiedon vaihtamiseksi ja jakamiseksi on riittämätöntä, jotta sillä voitaisiin taistella tehokkaasti talousrikoksia, muun muassa rahanpesua ja terrorismirahoitusta vastaan. Tämä on PANA-valiokunnan eräs pääjohtopäätöksistä, aivan kuten edellinen puhuja sanoi, ja olemme mielissämme nähdessämme, että komissio tarttuu nyt tähän asiaan lainsäädäntötoimin. Ekon valiokunnan esittelijä on ehdottanut uusia sanamuotoja siihen, miten tämä direktiivi hallitsee sitä yhteistyötä, joka vallitsee näiden rahanpesun selvittelykeskusten ja toimivaltaisten viranomaisten välillä niiden molempien luonteet huomioon ottaen. Selvittelykeskusten vastuut ja jopa niiden oikeudellinen asema on eri jäsenvaltioissa hyvin erilainen ja komission ehdotuksessa tähänkin nyt pureudutaan, mutta Olemme huolestuneita siitä, että esittelijä on nyt pienentänyt soveltamisalaa monessa kohtaa muuttamalla sanamuotoja rajaavampaan suuntaan. Ja tämä on sellainen lähestymistapa, jota nähtiin myös panavaliokunnassa, mutta emme haluaisi nähdä tässä tämän konkreettisen ehdotuksen kohdalla. SED-ryhmä jättää siis lukuisia tarkistuksia, joilla pyritään vahvistamaan selvittelykeskusten roolia ja selventämään sitä, minkälaista tietojenvaihtoa selvittelykeskuksilla ja viranomaisilla voi olla. Ja tarkoituksena on myös vauhdittaa tätä yhteistyötä. Ja tällä perusteella varjoesittelijämme Jeppe Kofod odottaa hyvin rakentavaa yhteistyötä esittelijän ja muiden ryhmien kanssa. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Nyt ähm, en näe Alden jäseniä paikalla. Evosoli vihreistä. Kiitos. Haluan kiittää esittelijä erinomaisesta lausunnosta. Tämä on tärkeää tuoda torjua vakavaa rikollista rahanpesua, terrorismia. Ja voitaisiin sitä järjestäytynyt rahoitusrikollisuus, kuten on nähty näinä päivinä, ole samaa mieltä estelijän kanssa siitä, että mukaan nämä, ottaisi mukaan nämä poikkeukset, kun tietoja vaihdetaan selvittelykeskusten ja poliisiviranomaisten välillä. Saattaa olla tilanteita, jossa pyrityt tiedot saattaisivat vaikuttaa kielteisesti, niitä vaihdetaan, kun siis ajatellaan meillä olevaa rikostutkintaa, joten on tärkeää asettamatta liian tiukkoja vaatimuksia selvittelykeskuksille muuten – Tämä saattaisi vaikuttaa kielteisesti tavoitteiden saavuttamiseen, kun siis pyritään torjumaan vakavaa rikollisuutta ja torjumaan rahanpesua. Kuitenkin nyt voidaan välttää se, että poikkeuksia käytetään väärin. Meidän pitäisi vaatia, että systemaattinen tietovaihdon kieltäytyminen pitäisi selittää. Samaa mieltä myös siitä, että pitää lisätä kohta jotta vaadittaisiin sitä toimivat viranomaiset tarjoavat palautetta selvittelykeskuksille, mitä tulee siihen, kun näitä tietoja käytetään, kun niitä on vaihdettu, ja mikä on ollut tutkinnan ja syytteisen asettamisen lopputulos. Tämä mielestäni parantaisi luottamusta ja yhteistyötä selvittelykeskusten ja toimivaltaisten viranomaisten välillä. Mielestäni jotakin puuttuu lausuntoluonnoksessa. Eli eurooppalainen selvittelykeskuksen perustaminen tässä direktiivissä pitäisi perustaa tällainen eurooppalainen rahanpesuselvittelykeskus. Sen tehtävä olisi helpottaa koordinointia mukaan lukien nopea tietojen vaihto selvittelykeskusten välillä unionin sisällä. Joten odotan innolla yhteistyötä tässä tärkeässä asiassa esittelee varustelijoiden kanssa. Olen varma, että saamme aikaan loistavan tekstin. Thank you. Um... Paljon kiitoksia. Due. Enää Guen edustajia. Haluaako joku puheenvuoron ilman puhujalistaa? No, esitteli, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Minä odotan mielenkiinnolla keskusteluja, erityisesti EPP, SND ja vihreiden kesken. Äh, me kuulimme että tältä vihreässä kaikkia rahanpesukysymyksiä että Tämä on meille kiinnostava asia, joten me odotamme tätä keskustelua. Ja sitten mitä tulee kollega Beresin äh, puheenvuoroon, meidän tarkoituksemme ei ole heikentää äh, tiedonjako keskustelua. Minä odotan mielenkiinnollista kuinka voisimme vahvistaa toistemme näkemyksiä asiasta. Tässä oli mahdollisuuksia mielestäni vihreiltä myöskin huomio luoda nimenomaan uusi eurooppalainen mekanismi. Tämä on ensimmäinen asia, joka meidän täytyisi toteuttaa ennen kuin tätä keskustelua avaamme, mutta näemme, kuinka pitkälle pääsemme näissä asioissa varjoisittelijoiden kokouksessa. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Tarkistusten jättämisen takaa raja kello 5, 6. marraskuuta. Tarkastelemme tarkistuksen 86. ja 7. marraskuuta ja äänestys tuossa samassa kokouksessa. Nyt siirrymme viimeiseen asiaan esityslistallamme. Kyseessä on sisämarkkinoiden ähm, kilpailukyvyn tukeminen, yritysten mukaan lukien pienten ja keskisuurten yritysten tukeminen. Sander, olkaa hyvä. Kiitos. Niin tässä pyritään tukemaan sisämarkkinaohjelmaa. Tässä ehdotuksessa yhdistetään aktiviteetteja, joita aiemmin rahoitettiin viidestä eri ohjelmasta, eri komission budjettikohdista. Tähän sisältyy myös uusia aloitteita, joiden tarkoituksena on parantaa sisämarkkinoiden toimivuutta – se on siis tuo soveltamisala, ja kun ajattelee, että kaikki nämä toimet liittyvät sisämarkkinoihin, niin on järkevää yksinkertaistaa näitä toimia ja hyödyntää synergioita, joita niiden välillä on, ja siksi komission ehdotus on erittäin tervetullut. Ekon valiokunta on tässä nyt toimivaltainen kolmessa eri asiassa, eli tilastotiedossa, kilpailuasioissa ja rahoituspalveluissa, ja erityisesti rahoitusasioiden ymmärrettävyydessä. Minä halusin puhua näistä tilastotiedoista. Eurostatin ei pitäisi joutua tässä nyt eri ohjelmien yhdistämisen uhriksi. Ja omassa lausunnossani selvennän tätä Euroopan tilastoohjelmaa ja painotan, painotan sitä, miten tärkeä asia on kyseessä. Parlamentin valvontavallan lisääminen ja säilyttäminen on tärkeää samoin hallintokulujen tarkasteleminen ja myös alueellisen tilastointitoiminnan säilyttäminen on tärkeää ja samoin myös Eurostatin vahvistaminen. Ja toiseksi, jos tarkastellaan kilpailupolitiikkaa, niin olen lisännyt sinne uusia digitaaliseen maailmaan liittyviä haasteita ja tässä ehdotan parlamentaarisen valvontavallan kasvattamista liittyen niihin kuluihin, joita sisämarkkinaohjelmista tulee. Ja kolmannekseen sitten rahoituspalvelut – Muistutan, että voittoa tavoittelemattomien järjestöjen rahoitus, sen tulisi olla myös uusien hakijoiden saatavilla ja myös kriteerejä tulisi päivittää hakijoiden mukaisesti. Ja lopuksi haluaisin mainita, että lausuntoluonnoksessani en ole vielä puuttunut lainkaan noihin liitteisiin. Se on tehty ihan tarkoituksella. Liitteissä on tukikelpoisten toimien lista – tässä olen vielä ihan avoimin mielin, eli jättäkää ehdotuksia siihen, jos sellaisia on, ja odotan mielenkiinnolla kommentteja. Kiitos. Thank you. EPP. Ah, we... Kiitoksia EPPltä, Romana. Tom, olkaa hyvä. Thank you for the floor. Great. Juuri oikeaan aikaan. Niin, kiitos puheenjohtaja. Kiitos puheenvuorosta. Haluaisin kiittää kollegoita siitä, että ovat esitelleet tämän mietinnön ja kiitos, että korostitte näitä pääelementtejä. Sisämarkkinat on yksi EUn perusteista. Se voi hyödyttää kaikkia eurooppalaisen takia. On selvää, että kaikki toivomme, että sisämarkkinat toimisivat paremmin ja että se kattaisi laiman alueen, mutta yhä uusia esteitä ilmaantuu, jotka estävät sisämarkkinoiden kunnon toiminnan. Senpä vuoksi suhtaudun myönteisesti komission ehdotuksen ja toivoisin, että nämä rahoituskannustimet johtaisivat konkreettisiin tuloksiin. Lisäksi minä haluaisin että tämä aloite vahvistaisi PK-yrityksiämme. Olen monasti sanonut, että PK-yritykset ovat eurooppalaisen talouden selkäranka. Lisäksi uskon, että tilastoalueella saataisiin aikaan parempia tuloksia, koska tietoja voitaisiin kerätä, mutta jos nämä tiedot ei ole prosessoitu kunnolla järjestetty, niin sitten ne ovat hyödyttömiä. Yksi asia vielä, kun puhutaan kannustimista PK-yrityksille, niin silloin pitää varmistaa, että pienemmät valtiot eivät joudu huonompaan jamaan. Suuremmilla valtioilla on enemmän resursseja, talousresursseja ja henkilöstöresursseja. Tästä syystä suuremmat valtiot voivat paremmin käyttää rahaa eurooppalaisista hankkeista, mutta pienemmät maat ovat huonommassa tilanteessa suhteessa suurempiin maihin, eivätkä ne voi käyttää samoja ohjelmia. Ja sitten vielä sana kilpailusta. Minä uskon, että on erittäin tärkeää, että kilpailussäännöt, niitä noudatetaan tiukkaan. Epäreilu kilpailu lisääntyy lisääntymistä, jos ei se ei joskus jopa hallitusten pönkittämänä, mutta loppujen lopuksi veronmaksajat tästä maksavat hinnan tästä, näistä perustuskäytänteistä samaan aikaan. Nämä käytänteet tuovat luottamuksen EU-instituutioihin, ja tätä emme tarvitse. Tätä tapahtuu myös digitaalisilla markkinoilla, jotka ovat nyt kukoistumassa ja säännöt eivät, niitä ei ole vielä tarkistettu tästä syystä meidän pitäisi katsoa erityisen tarkkaan digitaalisia markkinoita poliittinen ryhmämme tulee valmistelemaan muutamia ehdotuksia tarkistuksia silmällä pitäen. Ja toivon ja odotan innolla hyvää yhteistyötä. Kiitos. Thank you uh, for the... Paljon kiitoksia SND-ryhmän puolesta. Bernard Beres. Niin, minähän on oikein lakasin auto täällä. Lia, luen Alfred Sandin eh, tekstin. Minä häntä tuuraan. Edustaja San pahoitteli sitä, ettei paikalle tänä iltana, mutta hän on sitä mieltä, että lausunto, joka on meillä käsittelyssä, edustaa kohtuullista lähestymistapaa, jonka parissa voimme aivan varmasti tehdä yhteistyötä. Hän haluaisi kiittää esittelijä Sander Luunesia tästä ja onnitella esittelijää. Hän haluaisi pienen yhteenvedon tästä asiakirjasta Ekonissa. On myöskin tärkeää muistaa kaiken kaikkiaan rahoitusohjelmiemme meille tärkeät rahoitustavoitteet. Niiden pitäisi pyrkiä siihen, että suojelemme ketjujen heikkoja lenkkejä. Usein nämä ovat äh, tavallisia kansalaisia eh, ja mikro- ja pk-yrityksiä. Meidän täytyy aina tarkastella sitä, mitä me voimme tehdä, eh, jotta operatiiviset olosuhteet muuttuisivat näille toimijoille helpommiksi. Tämän pitäisi myöskin olla eh, rahoituspalveluiden käyttäjien tilanne usein he joutuvat kärsimään huonosta tiedosta tai huonoista kaupallisista menettelyistä. Meidän täytyy tässä yhteydessä pyrkiä kuluttajan taloudellisia intressejä puolustamaan. Ja tämän lisäksi sisämarkkinoilla meidän pitäisi pyrkiä toimimaan niin, että me saamme aikaan vihreän kestävän kehityksen tavoitteet. Euroopan parlamentissa meidän täytyy varmistaa se, että kaikki Euroopan unionin politiikka on YK 2030 kestävän kehityksen agendan tavoitteiden linjoilla. Esimerkiksi jos katsomme tässä PK-yritysten rahoitus. Tärkeä asia olisi se, että otamme huomioon PK-yritykset turismisektorilla, Paljon investointeja tarvitaan tälle sektorille, jotta se olisi globaalisti kilpailukykyinen ja samaan aikaan kestävä, mutta nyt komission aloite sanoo, että meillä pitäisi olla suboptimaalisille investoinneille prioriteetti. Tässä tarkoituksena on taata köyhille Euroopan unionin alueille erityistä tukea, erityisesti niille, jotka ovat myös syrjäisiä, tai näin Alfred Sands sanoo. Me kaikki olemme tietoisia siitä, että köyhät Euroopan unionin alueet usein jäävät jälkeen, kun tarkoitus olisi saada hyötyä Euroopan unionin kilpailukykyä tukevasta rahoituksesta. Ja tämän lisäksi Euroopan unionin tilastojen parantaminen olisi hyvin tärkeää, että voisimme tar- tarkastella paremmin tämän politiikan toimenpanoja ja tuloksia ja tulevaisuuden tilannetta. Meidän täytyy varmistaa se, että resursseja, jotka otetaan käyttöön, käytetään tehokkaalla tavalla syrjimättä kuluttajaystävällisen tiedon eteen. On tärkeää, että me tartumme uusiin haasteisiin ja otamme huomioon myöskin digitaalitalouden kilpailukykypolitiikan toteuttamisen. Sansa haluaisin myöskin korostaa sitä, että tämän ei tulisi olla mikään tavoite sinänsä itsessään. Tarkoituksena olisi tukea kaikkia Euroopan unionin alueita ja sitä, mitä palveluita ja hyödykkeitä niillä tarjotaan. So, thank you. Paljon kiitoksia. Ramon Trimosa Alden puolesta, olkaa hyvä. Dear colleagues, first of... Dear colleagues, first of... Hyvät kollegat, on ilo onnitella tässä esittelijää Sander Loonesia. Hän on hyvä ystäväni ja on mukava tehdä yhteistyötä tässä asiassa. Tässä puhutaan sisämarkkinoiden kilpailukyvyn tehostamiseksi ja varsinkin pk-yritysten toiminnan tehostamiseksi tilastotietojen avulla ja Ja varmasti monen mielestä yksi EUn pääasiallisista saavutuksista on ollut sisämarkkinoiden perustaminen ja kehittäminen. Ja eri alueet ympäri maailmaa pyrkivät kopioimaan tätä EUlta Pohjois-Amerikassa ja muualla sisämarkkinoita. Se, se on se, mitä me voimme esittää tässä muulle maailmalle. Se on se, mitä Eurooppa on tehnyt parhaiten viime vuosisadan aikana. Sisämarkkinat ovat luoneet kasvua ja työpaikkoja ja tietysti eurooppalaiset ovat luoneet myös hyvinvointivaltion ja se on sellainen aare, jota me voimme viedä muuhun maailmaan. Eli lanseeraapa komissio tässä nyt minkälaista ohjelmaa tahansa sisämarkkinoiden kehittämiseksi, niin se on ilman muuta prioriteetti ja yhdessä muiden ryhmien kanssa teemme mielellämme yhteistyötä sisämarkkinoiden kehittämiseksi ja tehostamiseksi. Ja kun tilastotiedosta puhutaan, niin on tärkeää poliittisten linjausten tekijöille saada käyttöönsä paras mahdollinen tieto. Ja jos tilastotieto on vieläpä harmonisoidussa muodossa, niin se on totta kai parempi linjausten laatioille ja myös Euroopan unionin toimielimille komissiolle, joten siksi kannatamme tähän tarkoitukseen allokoitujen varojen kehittämistä – ja siksi meistä on myönteistä, että komissio yrittää tässä nyt parantaa tällaisia tietovälineitä ja luoda jonkinlaista hätätilamekanismia myös yrityksille ja yksityishenkilöille. Muiden ryhmien kanssa haluamme oikein laajan konsensuksen tämän asian taakse, jotta lainsäädäntö saadaan aikaan. Kiitos. Thank you. Uh... Paljon kiitoksia. En näe vihreiltä edustajaa paikalla, enkä Guelta. EFDD, olkaa hyvä. The president. Um, well... Kiitos puheenjohtaja. Niin, kaikki vaikuttaa melko sanaa helinämäiseltä. En nyt ihan ymmärrä tätä parempi, että hallitus ei nyt puuttuisi liiketoimintaan, ikään kuin ne sanotaan sisämarkkinat tai markkinat, niin sitten pitäisi antaa markkinoiden säännellä itseään. Sillä se pärjää paljon paremmin kuin hallitukset, jotka vain sotkevat asioita, kun puuttuvat jollain tapaa taloudellisen toimintaan, koska ne eivät vain ymmärrä liiketoimintaa, joten tämä on kaikki turhaa. Annettaisiin vain bisnesten jatkoa, business is business, mutta elämme poistumme EUsta. Ja voitte sitten verrata, kun me taomme rahaa uk ja te olette kaikki sitten puilla pailla. Thank you very much. And um, rapporteur, you can... Uh, Paljon kiitoksia tästä esittelijä voi vastata kommentteihin, ehkä ihan kaikkiin kommentteihin välttämättä. Sustainability debate. Kyllä me voimme Brexitistä tai kestävyydestä väitellä, mutta haluaisin nyt lainata hyvää ystäväni Hamonia, eläköön sisämarkkinat, eläköön yhtenäismarkkinat, tehkäämme parhaamme niiden syventämiseksi ja odotan mielenkiinnolla eri ryhmien tarkistuksia. Kiitos. Paljon kiitoksia. aikataulu tarkistusten jättämisen takaraja viides eh, marraskuuta kello 5 ja 26.7. päivä marraskuuta eh, tarkastelemme tarkistuksia, äänestämme 10. päivää eh, täysistunnossa. Paljon kiitoksia tästä, tästä myöhäisestä kokouksesta ja 25. lokakuuta tänä torstaina meillä on seuraava kokouksemme kello 8.9.45. Tämä on jälleen kerran ekoninen ja budjettivaliokunnan yhteiskokous ja 5. marraskuuta kolmesta puoli seitsemään on sitten seuraava kokous. Nyt kokouksemme päättyy. Paljon kiitoksia.